on päättänyt aloittaa toimielimen neuvottelut työjärjestykseen säännön 69 kohta yhden mukaisesti. Mietinnöt, jotka luovat mandaatit näille neuvotteluille, ovat luettavissa täysistunnon verkkosivulla ja niiden osake tullaan julkisemaan tämän istunnon pöytäkirjoissa ja artiklan 69c kohdan 2 mukaisesti jäsenet poliittisessa ryhmässä, jotka ovat vähintään tämän keskikynnyksen kohdalla, voi tehdä pyynnön huomenna keskiöhön mennessä, että neuvottelu mandaatti pantaisiin, pantaisiin